missä tulee huomautukseen, niin sitten nämä nimitykset hyväksytään. Sitten perussopimusvaliokunta ehdottaa artiklan 290 kohdan 3 nojalla ehdotuksia valiokunnan johtajan ainoastaan valiokunnan jäsenet, jotka on 186 artiklan nojalla valittu, voidaan valita kyseisen valiokunnan työvaliokuntaan. Tämä tulkinta katsotaan hyväksytyksi, jolle 40 edustajan ryhmä vastusta sitä ennen seuraavan täysistunnon avaamista. Sitten rouva Kristiana Muscardini on ilmoittanut liittyvänsä ECR-ryhmään 15.10.2012 alkaen. Ja sitten pääsemme esityslistaan.